Please take a seat, take a place. Wznawiam posiedzenie. E, ogromnie się cieszę, że mogę tutaj stać. Jatkamme istuntoa, hyvät naiset ja herrat. Suurella ylpeydellä ja ilolla olen täällä korokkeella yhdessä kollegojeni kanssa. Kuusi heistä on Euroopan parlamentin varapuhemiehiä, kaksi kvestoreita. Vieressäni on naisten asiainvaliokunnan puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran sanoa, että minulla on suuri kunnia nyt jatkaa tätä istuntoamme. Haluan kertoa teille, minkä jo mahdollisesti tiedättekin, seuraava kohta esityslistallamme on naisten äh, päivän sadas juhlapäivä ja nyt äh, näytämme lyhyen e, elokuvan tästä aiheesta. Thousands of our Agathas will fall together to battle for female emancipation.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 panie i panowie posłowie koleżanki i koledzy drodzy goście hyvät naiset ja herrat kollegat hyvät vieraat kahden minuutin elokuva ei voi näyttää kaikkea sitä, mitä on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana. Kokonaisuudessaan tuona aikana olemme onnistuneet muuttamaan Eurooppaa. Me eurooppalaiset voimme olla ylpeitä tästä mutta tietenkin olemme tietoisia siitä, että meillä on vielä pitkä tie kuljettavamme. Liian vähän naisia on vielä politiikassa täällä Euroopan parlamentissa. Teitä on edustettuna vain 35 prosenttia. On totta, että tämä on vähän enemmän kuin kansallisissa parlamenteissa Euroopassa, mutta ei se kuitenkaan ole riittävästi. onneksi parlamentin johtoviroissa meillä on yli 40 prosenttia naisia ja olemme iloisia tästä. Mutta millainen parlamentti meillä tulee olemaan kolmen vuoden kuluttua seuraavien vaalien jälkeen? Tämä riippuu siitä, miten edustajamme valitaan ja kansallisten parlamenttien täytyy varmistaa, että saamme lisää naisia Euroopan parlamenttiin. Ja me nyt vetoamme kollegoihimme kansallisissa parlamenteissa, jotta he tekisivät tarpeelliset päätökset ja loisivat sellaiset oikeuspuitteet, että naisia saataisiin enemmän Euroopan parlamenttiin. Me voimme myös olla ylpeitä siitä, että 95 prosenttia henkilökunnastamme on naisia ja 50 prosenttia henkilökunnastamme eh, käsittelee eh, parlamentin ydintehtäviä. Kun itse olin Puolan pääministerinä, meillä oli noin 50 prosenttia naisia korkeimmissa viroissa. Ja tätä ennätystä ei ole vielä lyöty. Puhemiehenä olen aina vaatinut komissiossa ja muissa Euroopan toimielimissä suurta määrää naisia korkeisiin virkoihin ja olen erittäin iloinen siitä, että meillä on Rova Ashton korkeana edustajana. Suuri naisten osuus ei ole hyväksi ainoastaan naisille, se on hyväksi myös työntekijöille, yrityksille ja toimielimille, jotka palkkaavat näitä naisia. Meidän on varmistettava, että naiset, jotka tekevät samaa työtä kuin miehet saavat myös samaa palkkaa siitä työstä, mutta paljon on vielä tehtävää. Me tiedämme, että naiset ovat tehokkaita demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajia ja nyt tervehdin teitä, kollegani Euroopan parlamentissa. Ja muistan naisia Pohjois-Afrikassa, naisia, jotka tällä hetkellä taistelevat demokratian ja vapauden puolesta. Me emme saa unohtaa, että sellaiset suuret naiset kuin Leila Sana, Ansan Suu Kyi eh, ja muut ovat saaneet Saharov-palkinnon. Me vastustamme sitä, että naisilta viedään heidän arvokkuutensa jonkun järjestelmän tai uskonnon nimissä. Vastustamme sitä, että naisilla on vähemmän oikeuksia kuin miehillä olivat he sitten Euroopassa tai sen Euroopan ulkopuolella. Hyvät naiset ja herrat 3. marraskuussa 1793 Olympia de Gauche mestattiin. Hänet mestattiin, koska hän oli valmistellut naisten oikeuksien ja kansalaisten oikeuksien julkilausulman. 1906 naiset saivat äänioikeuden Suomessa. Suomi oli ensimmäinen valtio, joka, jossa naiset saivat äänioikeuden. Tämän jälkeen olemme edistyneet tasa-arvon tiellä. Haluaisin korostaa erästä itselleni tärkeää asiaa. 8. päivä maaliskuuta on kansainvälinen naistenpäivä, se on totta. Me juhlimme tätä päivää muistaaksemme myös lopun vuotta tasa-arvoisia tasa ja tasa-arvoisia oikeuksia naisille ja miehille. Tasa-arvoiset oikeudet pitäisi taata kaikille koko vuoden ajan, ei ainoastaan 8. maaliskuuta. Meidän on ajateltava tätä asiaa koko ajan, ei vain yhtenä päivänä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron neuvostolle, rouva Aniko Jörille. Olkaa hyvä. Uh, Puhemies, arvoisat jäsenet, haluan käyttää puheenvuoron tänä juhlapäivänä äidinkielelläni hunkariksi. Kun, kun kansainvälinen naistenpäivä käynnistyy, naisten tasavertaisuus oli uusi vallankumouksellinen ajatus – sitten se muuttui yhteiskunnan perustaksi, sukupuolten tasa-arvo ja arvo, jonka mukaan miehillä ja naisilla on sama arvo. Kuten jokainen saavutus, sinkään osalta ei riitä, että vain julistetaan sitä. Ihmisellä, naisella on, on arvonsa, jota kuitenkin kohtaa eri vaiheissa kehitystä eri kohtauksia. Tämän muistamiselle on tärkeää, että kun tässä keskustelu, tänään käytiin keskustelu naisten köyhyydestä, joka koskee naisia, mutta ajatellen talouskriisiä, se on kohdannut ennen kaikkea niitä ryhmiä, jotka ovat eriten heikossa asemassa, ja tähän liittyy erityisiä tehtäviä. Me emme ole puhuneet kuinka niistä tavallisista naisten kohtaloista, jotka Euroopan ulkopuolella vaikuttavat siihen, että köydellä on naisen kasvot kaikkialla maailmaan. Sodat, sodien edestä nälkää pakenevat naiset, lapsineen perheet, jotka ovat jääneet ilman isiään, naiset ja tytöt, ovat ajautuneet pakostakin prostituution. Heitä on Euroopan sisälläkin. Unkarin puheenjohtajavaltion prioriteetteihin kuuluu lukuisia sellaisia asioita, joiden menestyksen eteenvieminen voi vaikuttaa siihen, miten naisten työllisyys voi kasvaa. Ensisijaisesti haluaisin mainita Eurooppa 2020 strategian ja siihen liittyvät työllisyyspoliittiset suuntaviivat, kriisistä irtautumisen ja taistelun köyhyyttä vastaan. Naisten työllistyminen vahvistaa naisten arvoa. Se osaltaan myös merkitsee sitä, että naiset voivat itse vapaasti tehdä päätöksiä ja muokata omaa elämäänsä. Köyhyyden vastainen foorumi, joka on lippulaivahanke, merkitsee sitä, että toimet, joita tehdään köyhyyden vähentämiseksi, myöskin ottavat huomioon sen ero, joka on naisten ja miesten asemassa. Unkari puheenjohtajavaltiona pitää suurena merkityksenä sitä, että EPSCO-neuvosto hyväksyi eilen päätöksen siitä, että naisten ja miesten yhtenäisten mahdollisuuksien sopimus pysyy voimassa vuoteen 2020. Talouspoliittisen toimien rinnalla ei pidä unohtaa sitä, että naisilla on erityinen rooli yhteiskunnassa. Täytyy varmistaa naisille se, että heillä on mahdollisuus yhdistää työ- ja perheelämä ja että he voivat tehdä valinnan. Tämän vuoksi työskentelemme siinä, että voidaan turvata naisten asema, joilla on perheitä, jotka ovat, pitävät huolta pienistä lapsista, ja että käsittelemme tähän liittyvää direktiiviä, joka on, jonka osalta teemme edistymisraportin kesäkuun EPSCO-neuvoston kokoukseen. Perheiden roolin lisääminen ajattelee nimenomaan yhteiskunnallista, talousta ja väestönkehitykseen liittyviä ongelmia ja vastauksena näihin. Olemme suunnittelemassa väestönkehitysdemografista viikkoa, ja myöskin perheasioista vastaavien ministerien epävirallista kokousta. Tarkoituksena on keskustella siitä, minkälaisella välillä voidaan varmistaa se, että syntyvyys kääntyisi jälleen nousuun. Tämä, tässä naisilla on tietysti erityinen asema, naisten päätöksellä on erityinen asema. Täytyy erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että otetaan huomioon naisten asema, jotka kuuluvat huonommassa olemassa oleviin ryhmiin romanistrategian myötä eurooppalaisilla tasolla, jonka uskomme hyväksyttävän kesäkuussa Euroopan neuvostossa ja johon liittyen Livia Jaaroka, edustaja täällä parlamentissa ja muutkin eh, parlamentin jäsenet ovat antaneet hyvin tärkeän panoksensa ja mekin tulemme ajamaan tätä neuvoston puitteissa, haluamme ottaa esille sen, että romaninaisilla on erityinen rooli perhettä yhteenpitävänä voimana, ja tämä on hyvin tärkeä asia, joka ottaa huomioon, kun kehitetään romanien asemaa. Arvoisat edustajat, miehet ja naiset, haluaisin lyhyesti puhua yhdestä asiasta. Historiallista kokemus on se, että naisten aktiivista yhteiskunnallista osallistua ilman ei voi olla voimakasta kansalaisyhteiskuntaa. Puhemieskin viittasi siihen, mitä Kairossa tapahtuu Tahrir-aukiolla, ja siellä joukossa oli myös naisia, jotka olivat protestoimassa. Hekin haluavat olla mukana muovaamassa muutoksia. Täitä pyrkimyksiä Euroopan unionin täytyy vahvistaa, täytyy toimia ilman, että on ideologisia stereotypioita, täytyy toimia avoimesti. Thank you. Madam President in Office. Kiitoksia, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Jose Manuel Barrosolle komission puheenjohtajalle. Kiitos herra puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät edustajat. Me muistelemme tänään niiden naisten ääniä, jotka 19. maaliskuuta 1911 äh, Saksasta, äh, Itävallasta, Tanskasta ja Sveitsistä äh, puhuivat yhä kovemmalla äänellä ja puolustivat yhä voimallisemmin naisten oikeuksia ja parempia työoloja. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että istuudutte paikoillenne älkää käykö keskusteluja täällä täysistuntosalissa, koska meillä on nyt juhlaistunto. Hyvät kollegat täällä salissa, istuutukaa. Mr. President, you can start from the beginning. Non, c'est pas nécessaire. Okay. Voitte aloittaa alusta, jos haluat. No, ei se ole tarpeellista. Siis me osoitamme kunnioitusta vuosisadan taistelua kohtaan. Me olemme kaikki hyötyneet siitä, oli sitten kysymys eurooppalaisesta demokratiasta, jota me edustamme täällä Euroopan parlamentissa, Ilman naisten täysimittaista osallistumista se ei olisi ollut mahdollista. Oli kysymys sitten meidän yhteiskunnistamme tai talouksistamme. Ilman naisia niissä ei olisi onnistuttu. Monessakin suhteessa eurooppalaiset naiset ovat malliesimerkki muulle maailmalle. Avain paikoilla yhteiskunnissamme naisilla on oma paikkansa ja se inspiroi naisia kaikkialla maailmassa. Tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille Pohjois-Afrikan naisten rohkea taistelu, jossa he miesten rinnalla taistelevat diktatuureja vastaan ja koettavat saada demokratian valtaan. La place active que se aktiivinen paikka, joka eurooppalaisilla on tänä päivänä Euroopan unionin taloudessa, se on naisten sitoumuksesta seurausta ja me olemme iloisia myöskin siitä, että he ovat olleet mukana eurooppalaisessa rakennusprojektissa. He ovat taistelleet eh, miesten ja naisten välisessä tasa-arvokysymyksessä, joka selvästi mainitaan Lissabonin sopimuksessa. Vuosien mittaan on saatettu voimaan lainsäädäntö, joka liittyy naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, jossa määritellään miesten ja naisten asema eri politiikan aloilla. Ja tämä on johtanut tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan. Mutta tänä päivänä meidän täytyy myöskin olla tyrmistyneitä niistä asioista, jotka ovat meille pettymyksiä, jopa sietämättömiä asioita. Naisten työllistymisaste on tänä päivänä 62 prosenttia. Sitä voi verrata 82 prosenttiin miesten kohdalla. Naiset onnistuvat paljon paremmin kuin aikaisemmin koulussa, mutta se ei kuitenkaan heijastu heidän työuransa ja tämä tulee muuttua. Naiset ovat yliedustettuina matalapalkkatöissä ja väliaikaisissa työsuhteissa ja he ovat aliedustettuina vastuullisissa työpaikoissa. Palkkaerot naisten ja miesten välillä on noin 18 prosenttia. Tähän liittyy tietenkin riski siitä, että yli 65-vuotiaista naisista 22 prosenttia tipahtaa köyhyysrajan yhä alapuolelle. Tätä me emme yksinkertaisesti voi hyväksyä ja tämän tulee muuttua. Arvioiden mukaan 25 prosenttia Euroopan unionin naisista on joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi ainakin kerran elämässään. Tämä on sietämätön totuus ja tämänkin tulee muuttua. Tänä päivänä meidän täytyy uusia sitoumuksemme siitä, että me haluamme tehdä yhteistyötä, jotta miesten ja naisten välinen tasa-arvo toteutuu täydessä mitassaan. Jos me näin toimimme, niin silloin me olemme kaikki voittajia yhteiskunnallisissa asioissa, taloudessa, kestävässä kehityksessä tai kilpailukyvyssä. Syyskuussa 2010 komissio hyväksyi strategian, jossa asetetaan viisi tavoitealuetta vuosille 2010-2015 tasa-arvo työmarkkinoilla, samana äh, tasavertainen palkkataso, tasa-arvo vastuupaikoissa, tasa-arvon edistäminen Euroopan unionin rajojen ulkopuolellakin ja komissio tulee jatkossakin pysymään naisten rinnalla, jotka kaikkialla maailmassa taistelevat sen eteen, että kaikilla on pääsy koulutukseen niiden naisten rinnalla, jotka taistelevat demokratian ja vapauksien, poliittisten ja kansalaisoikeuksien puolesta. Komissio tulee tekemään kaikkensa jotta nämä tavoitteet saavutetaan. Mutta meidän ei tule unohtaa sitä, että lainsäädäntö silloinkin, kun sitä täytäntöön pannaan, sitä, sillä ei ratkaista kaikkea, vaan myöskin käyttäytyminen ja käsitys asioista, niiden täytyy kehittyä. Hyvät edustajat, tänä päivänä me muistelemme naisten taistelua tasa-arvon puolesta. Tänä päivänä me voimme todeta Euroopassa sen, että Euroopan unioni olisi mahdottomuus ilman naispuolisia eurooppalaisia. Heillä on ollut tärkeä panos tässä meidän prosessimme, joka perustuu arvoille mukaan lukien tasa-arvon arvo miesten ja naisten välillä. Kiitokset huomiostanne. Kiitoksia. Rouva Eva Britt Svensson, naisten asiain ja tasa-arvon valiokunnan puheenjohtaja. Ja. Okay. Tack, herr talman. Kiitos, herra puhemies. Ihminen ei synny naiseksi. Naisesta, ihmisestä muokataan nainen. Tämä lainaus osoittaa sen, että käsitys siitä, mitä naiset ja miehet ovat, on normi meidän arkielämässämme. Valit, jotka perustuvat sukupuoleen, valit, jotka perustuvat meidän kiinnostuksiimme, taitoihimme tai kykyihimme. Sukupuolistereotyypit luokittelevat miehet ja naiset eri lokeroihin – ja sadan vuoden taistelu tasa-arvosta ei ole onnistunut rikkomaan näitä stereotyyppejä. Mutta me kieltäydymme odottamasta sata vuotta lisää siksi, että nämä sukupuolistereotypiat, nämä normit, ne johtavat siihen, että 97 prosenttia yrityksistä on sellaisia, että niitä johtavat miehet ja että naiset kokevat syrjintää palkan osalta. Naisilla jotka saavat työpaikan, heidän työsuhteensa ovat epävakaita, jos he ylipäätään saavat työtä, ja naiset vastaavat työstä kotona, josta ei makseta palkkaa. Naiset ovat pääasiallisesti vastuussa lapsista, naisiin kohdistuu väkivaltaa sekä lähisuhteissa seksuaalista väkivaltaa ja naisia myydään tavaroina, hyödykkeinä seksialalla me näemme, että köyhyys on muuttumassa naisten köyhyydeksi ja se johtuu eri normeista, joita yhteiskunnassa on. Sadan vuoden taistelun myötä on saatu edistysaskelia. Jos vertaan eh, minun mahdollisuuksiani tehdä valintoja elämässä siihen, mitä mahdollisuuksia äidilläni ja isoäidilläni oli. Voin nähdä, mitä edistyskelia on saavutettu, mutta edelleenkin on jäljellä paljon tehtävää. Taistelu tulee jatkumaan jokaisena päivänä vuodessa, ei vain pelkästään 8. maaliskuuta. Kiitos. Thank you very much. Next speaker on behalf... Kiitoksia. Seuraava puhuja on EPP-ryhmän puolesta rouva Livia Jaroka. Kiitos puhemies. Arvoisat edustajatoverit. Juhlimme nyt sadatta kertaa kansainvälistä naisten päivää. 1700 Tämä käynnistyi tuosta luvun alussa. Eh, muistamme Unkarilla, New Yorkin työläisnaisten mielenosoitusta. On vaadittu sadan vuoden ajan, että samasta työstä sama palkka, mutta Euroopassa Äh, Unkarissa naiset saavat 75 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet. Ja ajattelen, että pelkästään maailman tulosta pelkästään 10 prosenttia osuu naisille. Tämän palkkaeron osalta voidaan edelleenkin odottaa sitä, että myöskin asianmukaisesti vahvistaa naisten roolia perheessä ja että he saavat asianmukaisen korvauksen tästä työstä. Euroopassa naisten osalta ongelma on varattu köyhyyteen, jossa nainen tai syntää lapsia. Jopa Euroopan niin sisällä on syntynyt aloitteita siitä, että naisten ja miesten, tässä on kuitenkaan ei ole toteutunut naisten ja miesten todellista, todellisia yhtäläisiä mahdollisuuksia ja köyhyydestä levien naisten asema on tilanne se, että heihin koostuu laista väkivaltaa, samoin kuin myöskin perheen sisällä. Thank you. Dear colleagues, please stop. Kiitoksia. Hyvät kollegat, pyytäisin, että lopetatte keskustelut täällä täysistuntosalissa. Seuraava puhuja on sosialisti- ja demokraattiryhmän puolesta edustaja Britta Thomsen. Presidentti, eh, kære kolleger, i dag er det 100 år siden, at vi... Hyvät kollegat, sata vuotta sitten ensimmäistä kertaa järjestettiin kansainvälinen naistenpäivä. Siinä oli kyse naisten äänioikeudesta. Se on meille tänä päivänä jotain täysin luonnollista, mutta vielä meillä on pitkä tie kuljettavana täyteen tasa-arvoon ja haluaisin korostaa sitä, että on tärkeää, että naiset myös päätöksentekoprosessissa ovat kaikilla tasoilla edustettuna. Naisien täytyy olla edustettuina politiikassa, mutta myös talouselämässä. Naisten täytyy olla myös näkyvissä pankeissa eihän puolta väestöstä voi sulkea tärkeiden taloudellisten päätösten ulkopuolelle. Eihän tämä ole mikään demokratia. Meidän täytyy hyödyntää väestömme kaikki lahjat. Se on tärkeää myös kilpailukyvyllemme. Ja siksi olen iloinen Vivian Redingin aloitteesta. Se on erittäin myönteinen aloite, erityisesti kun ajatellaan tasa-arvon toteutumista. Me tarvitsemme enemmän kuin symbolista politiikkaa ja toivottavasti teillä on rohkeutta toteuttaa tämä toimi. Demokraat. Kiitoksia. Seuraava puhuja äh, ALDE-ryhmän puolesta varapuheenjohtaja Silvana Kohmerin. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ihmisoikeuksien julistuksessa kahdessa ensimmäisessä artikkelissa puhutaan siitä, että kaikki ihmiset ovat tasavertaisia. Ja siellä todetaan, että kaikki ihmiset ovat vapaita, tasavertaisia ja heillä on yhtäläiset, ovat syntyneet yhtäläisenä arvoltaan ja heidän tulee kohdata toisensa veljeyden hengessä. Tämä on ihastuttava lause, mutta sata vuotta ensimmäisen kansainvälisen naistemme jälkeen emme vielä ole saavuttaneet sitä, että voitaisiin ylipäätään puhua tasa-arvosta naisten ja miesten välillä. Euroopassa on kyllä saavutettu paljon ja tänään ei enää ole kysymys naisten oikeudellisesta vapaudesta. Se on, mitä suuremmassa määrin on saavutettu. Haluan osoittaa kiitokseni viime menneiden vuosien feministeille ja heidän toiminnalleen. Nyt on kysymys ennen kaikkea koetusta vapaudesta. Se, että miehet ottaisivat omaksi aiheekseen sen, miten yhdistetään perheelämä ja työelämä. Ja että olisi itsestään selvää, että naiset voivat olla yritysten johtajia ja hallitusten päämiehiä. On todella upeaa nähdä, miten naiset Pohjois-Afrikassa katsovat meihin Euroopassa, näkevät meissä uraurtavan, meidän tekevän uraurtavan työn, ja näkevät sen, että on mahdollista erää omien käsitysten mukaisesti, koska silloin tasavertaisuus tulemaan itsestään selvää ja kansainvälinen naistenpäivä muuttuu muistopäivästä vapauden juhlimisen päiväksi. Kiitos, madam. The next speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja on vihreän ryhmän puolesta varapuheenjohtaja, toinen puheenjohtaja Rebecca Harms. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puhemies, tämä tällä hetkellä mielestäni on sellainen tilanne, ettei oikeastaan pitäisi viettää juhlapäivää, vaan meidän tulisi tehdä uusi sopimus todellisen tasa-arvon toteuttamiseksi. Juuri satavuotispäivänä meidän naisina pitäisi katsoa taaksepäin ja tehdä tasetta. Minun taseeni on seuraavanlainen. Tasa-arvo on korkea mm, tavoite mm, ihmisoikeusjulistuksissa kompromisseja perustuslaissa. Sitä tarvitaan, mutta jotta se toteutuisi, sitä varten tarvitsemme lakeja ja sääntöjä, ja siihen kuuluu mielestäni myös kiintiöt. Katsotaanpa nyt Euroopan unionin toimielimiä. Ei siellä tilanne ole parempi kuin yritystenkään johdossa. Naiset johtotehtävissä, heitä on hyvin vähän. Ja jotta voisimme tämän saavuttaa, hyvä rouva Reding ja herra Barroso, me tarvitsemme todella tiukkoja kiintiöitä. Olisin ollut iloinen, jos olisitte tehneet rehellistä mm, sen taseen siitä, kuinka naiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa Euroopan unionin toimielimissä, koska silloin näkisitte, kuinka tarpeen tällainen kiintiö on. Tänä päivänä mielestäni on häpeällistä, että naiset, vaikka ovatkin hyvin päteviä, eivät vieläkään saa tilaa toimia siellä, missä tehdään tärkeitä päätöksiä kiintiö on oikea väline ja Rova Reding tänä päivänä naistenpäivän satavuotisjuhlanna vaadimme teiltä, että lupaatte meille todellisen kiintiön naisia varten huipputehtävissä, kuten meillä on Norjassa ja Espanjassa ja Ranskassa. En oikein ymmärrä, miksi tästä ei puhuttu eh, herra Barroson puheenvuorossa. Madame Marina Janauko. Kiitoksia. Ja eh, edustaja Marina Janakudakis, konservatiivi- ja reformistipuolueesta. Davis delivered. Viime viikolla Isossa Britanniassa Lord Davis piti puheen hallitukselle siitä, miten naisten osallistumista johtopaikoissa voitaisiin lisätä. Siellä puhuttiin vapaaehtoisista tavoitteista yritysmaailmalle. Kukaan ei ole eri mieltä siitä, etteikö naisia tarvittaisi enemmän johtopaikoille, mutta en usko siihen, että kiintiöillä sinne päästäisiin. Sehän on holhoavaa. Se on melkein yhtä holhoavaa, kun annetaan näin tämän salin naisille ruusu, kun he tulevat tähän saliin. Minä annoin oman ruusuni miehille miehille. No, positiivisempaan henkeen. Isossa Britanniassa on otettu suuria edistysaskeleita palkkaerojen suhteen. Palkkaero miesten ja naisten välillä työssä on tällä hetkellä laskenut jo 10 prosenttiin. Se on alhaisimmalla tasolla historiassa. Minun täytyy myöskin osoittaa kunnioitusta äityyttä kohtaan. Todellinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että on valinnanvapaus. Toimiipa sitten johtajana johtokuntahuoneessa, automekaanikkona tai kotiäitinä, niin naisella täytyy olla mahdollisuus itse valita. E, dziękuję bardzo. Pani Ilda Figueiredo. Kiitoksia. Edustaja Ilda Figueiredo GUE-ryhmän puolesta. a luta das mulheres pela liberdade. Niin, naisten taistelu vapauden puolesta, sosiaalien puolesta ja rauhan puolesta on käynnissä ajanjaksana, jolloin meillä on sadas naisten päivä. Tänne sadan vuoden aikana on ollut lukuisia taisteluita, mutta tähän mennessä tämä kuitenkaan ei ole riittänyt siihen, että olemassa olevaa eriarvoisuutta on saatu poistettua. Syrjintää on työllisyydessä, palkkauksessa ja myös siinä, miten vaikeaa on edetä työuralla. On edelleenkin esteitä siinä, miten naiset voivat päästä johtaviin asemiin, myöskin politiikassa. Ja nämä ovat asioita, jotka ovat muuttaneet vielä huonompaan suuntaan kriisin aikana. Äityys on asia, joka on solidisesti välttämätöntä, mutta naisia kuitenkin syrjitään edelleen siksi, että he ovat äitejä ja samaan aikaan työntekijöitä. Itse asiassa se on skandaali 2000-luvulla. Ja tästä syystä meidän täytyy vaatia solidaarisuutta, sitä, että ollaan sodillisia naisille, naisten taistelulle, täytyy päästä eroon syrjinnästä Samoin täytyy saada myöskin loppumaan naisiin kohdistuva yleinen väkivalta. Sukupuolikohtaiset stereotypiat on saatava loppumaan. Ne eivät ole pelkästään rikkomus yleistä liberaalia politiikkaa vastaan, vaan merkitsevät myöskin estettä politiikassa silloin, kun on kysymys siitä, että taistellaan ihmisoikeuksista ja yleistasavertaisuudesta. Ja ne vaikuttavat päätöksentekoon. Kiitos. Koleżanka Mara Bizotto, Wolność i demokratia. Edustaja Bizotto, EFD-ryhmästä. Monia saavutuksia on tehty, mutta joitakin taisteluja on vielä aloitettava. Tänä päivänä hätätila on muilla, on naisilla, jotka muista kulttuureista, jotka elävät Euroopassa, jossa on taattava perusarvo me emme voi juhlia tätä päivää, jos emme ajattele naisia arabimaailmassa ja muslimimaailmassa. Muuten emme huomioi eh, heidän ongelmaansa, josta pian saattaa tulla meidänkin ongelmamme. Me emme saa unohtaa näitä eh, huolestuttavia lukuja, jotka mm, kasvavat meidän kaupungeissamme, myöskin kouluissamme, jossa lapsemme käyvät ja nämä naiset kärsivät väkivallasta perheensä sisällä. Siksi vaadin tänä päivänä, että Eurooppa ottaa, tekee toimenpiteitä, pakoavioliittoja ja kotiväkivaltaa vastaan sekä ääri-islamismia vastaan. Meidän täytyy taistella niiden naisten puolesta, jotka elävät Euroopassa, mutta myös Euroopan ulkopuolessa ja jotka, joilla ei ole ääntä. Kiitoksia. Pani Nicole Sinclair, niezrzeszeni. Kiitoksia. Edustaja Nicole Sinclair sitoutumattomista. President. Kiitos puhemies. Minä myöskin haluaisin osoittaa kunnioitusta kaikkia maailman naisia kohtaan ja kaikkia niitä naisia kohtaan, jotka ovat viimeisen sadan vuoden aikana taistelleet tasa-arvon puolesta. Vuonna 1893 Uusi-Seelanti antoi naisille äänioikeuden osoita myöskin kunnioitusta omaa maanani kohtaan. 70, vuonna 70 Barbara Carter äh, sai läpi ensimmäisen äh, tasapalkkalain äh, läntisessä maailmassa ja tietenkin Iso-Britannia on se maa, jolla oli ensimmäinen naispääministeri Euroopassa. Euroopan parlamentti ei kuitenkaan enää ole kosketuksissa todellisuuden kanssa. Minä taistelen syrjintää vastaan, oli se minkä tyyppistä tahansa. Naiset, heitä ei tule holhota kiintiöin. He, nämä esteet heidän edistykselle, ne tulee poistaa. Jäsenvaltiot ovat paremmassa asemassa mm, tilanteen parantamiseksi esimerkiksi päivähoidon suhteen. Meillä on myöskin tuomioistuimen päätös jossa puhutaan riskinarviointimenetelmistä. Ja vaikka Euroopan unioni on positiivisesti syrjinyt naisia, niin tämä on esimerkki siitä, että poliittisesti korrekti Eurooppa johtaa tilanteeseen, joka vain hankaloittaa naisten elämää ja tilannetta. Eli maalaisjärkeä tulisi käyttää Euroopan unionissakin. Niin. Proszę Państwa, na tym kończymy nasze uroczyste posiedzenie. Hyvät naiset ja herrat, Tämä juhlaistunto päättyy nyt. Kiitoksia. Nyt siirrymme heti äänestyksiin. Kiitoksia.